Hello, colleagues. Maybe if you would like to take place, take a seat, then we can uh, start. Our... Aloitetaan, kun olette istahtaneet Meidän pitää vaihdolla. Haluaisin toivottaa komission jäsen Andrew Kaittiksen tervetulleeksi keskustelemaan komission uusimmasta ehdotuksesta, joka koskee terveysteknologian arviointia, joka on meille kiinnostavaa. Komissiosta se on erittäin tärkeää. Mietintä allokoitiin juuri tänään, se on SD-ryhmälle. He eivät ole nimenneet esittelijä, se varmaan tapahtuu pian osoittaa, että olemme kiinnostuneita aiheesta. Työ alkaa mahdollisimman pian. Ja sinäkin haluat tämän hyväksytyksi lainsäädäntökauden loppuun mennessä. Pyydän, että esittelet ehdotuksen ja sitten pyydän kollegoita puhumaan ja kysymään. Pyydän komission jäsen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On todella mukava olla täällä puhumassa valiokunnallenne tänään ja esittelemässä todella tämä tärkeä lainsäädäntö ehdotus, jo, ehdotus, joka pyrkii vahvistamaan nämä terveysteknologia, arviointia ja yhteistyötä. Ja me olemme jo saaneet hyvin myönteisiä huomioita ehdotukseen liittyen. Tämä on rohkaisevaa. Tällä alallahan yhteistyö on ollut 20 vuotta vapaaehtoista ja tämän jälkeen on käyty ää, sisäinen kuulemisprosessi ja sitten Euroopan Euroopan komissio 31. tammikuuta tänä vuonna teki ehdotuksensa terveysteknologia-arvioinnista. Ja tämän on tarkoitus nyt tuoda jäsenvaltioille, potilaille ja tietenkin myös teollisuudelle lisäarvoa ehdotus pyrkii objektiivista ja todisteisiin perustuvaa tietoa levittämään terveysteknologian kliinisistä vaikutuksista. Tarkoitamme hyvin monia laitteita, siis lääkinnäisiä laitteita, in vitro-diagnostiikkaa, lääkkeitä. Näihin ehdotamme keskityttyvän. Ja haluaisin ehkä Äh, tässä lähtökohtaisesti selvittää teille yhden asian, koska olen ymmärtänyt, että joskus äh, on ollut hämmennystä siitä, mihin tällä ehdotuksella todella viitataan. Tässä puhutaan nyt siis äh, terveysteknologian markkinoinnin jälkeisestä vaiheesta ja meitä kiinnostaa erityisesti se, miten terveystuotteet ja hoidot toimivat todellisessa elämässä, käytännössä. Eli tässä ei enää analysoida laitteen toimintaa, ei, vaan sen tuomaa terapeuttista lisäarvoa verrattuna perinteisiin hoitoon keinoihin. Eli tämä voi todella olla hyvin vahva väline meille, kun tätä kautta voimme sitten arvioida eri hoitojen tehokkuutta. Ja näin kansalliset terveysviranomaiset voivat myös löytää innovatiivisia teknologioita ja palkita niitä ja tehdä oikeita valintoja potilaiden puolesta. Joskushan innovaatiot jäävät paperitiikereiksi, mutta niistä ei tule käytännössä ihmisiä hyödyttäviä, mutta tämä ehdotus tekee tilanteen helpommaksi. Näin innovatiivinen terveysteknologia pääsee paremmin potilaiden hyödyksi käyttöön ja parantaa tietenkin terveysjärjestelmien kestävyyttä. Meillä on eurooppalainen terveysteknologia-arviointiverkosto. Tässä voidaan toimia niin kliinisellä kuin ei-kliiniselläkin puolella. Konkreettisesti yhdeksän eri alaa, esimerkiksi terveysohjelma, teknologian käyttö, turvallisuuskysymykset ja tietenkin myös muut kuin kliiniset Äh, ulottuvuudet, kuten sosiaalinen, taloudellinen ja muut vaikutukset. Euroopan unionin äh, terveys äh, tuoteverkoston, teknologiaverkoston ansiosta ollaan järjestelmällisesti pyritty kansallisella ja alueellisella tasolla parantamaan tilannetta. Meillä on yli 50 tahoa 26 jäsenvaltiossa, jotka käyttävät eri menettelyjä ja eri välineitä. Ja nyt tätä pyritään sitten yhdenmukaistamaan sen jälkeen, kun menettely tai menetelmä on hyväksytty markkinoitavaksi, esimerkiksi lääketieteelliset lääkinnälliset laitteet, niin meillä on tämä niin kutsuttu CE-merkintä, eurooppalainen sertifiointimerkintä, joka hoidetaan EU-tasolla 21 jäsenvaltiota arvioivat esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita ja tilanne on hyvin sirpaloitunut kautta EUn ja tämä aiheuttaa haasteita niin jäsenvaltioille, potilaille, lääketieteen asiantuntijoille kuin teollisuudellekin. Nyt pyritään sidosryhmien kannat keräämään kaikki yhteen ehdotuksen pohjalta. Me saimme 249 vastausta, joista puolet tuli teollisuudelta, 25 prosenttia kansalaisilta, yksilöiltä ja useimmat näistä vastauksista 87 prosenttia pitivät EU-yhteistyönä vahvistamista terveysteknologia-arvioinnin alalla hyödyllisenä tai jonkin verran hyödyllisenä. Ehdotuksen äh, hyväksynnän jälkeen äh, olemme saaneet myönteistä palautetta äh, terveysalan edustajilta kautta Euroopan. Tämä liittyy myös paremman sääntelyn menettelyymme on toteutettu tutkimuksia ja meillä on näin ollen kylliksi tietopohjaa lainsäädäntöehdotuksen taustalla. Meillä on aika paljon menestystä, mutta myös puutteita. Puutteita tässä on tullut päivän valoon kun ajatellaan ne uusia menettelyjä, ja myös kestävyyden puutetta, mitä tulee yhteistyön malleihin. Ja näihin puutteisiin on ehdottomasti puututtava. Tämänhetkinen yhteistyömalli ei tarjoa kylliksi välineitä puuttumaan näihin asioihin. Ja komission ehdotus vastaakin Euroopan parlamentin vaatimuksiin lähteä asiassa liikkeelle. Erityisesti hän Teillä on viime maaliskuulta päätöslauselma lääkkeiden saatavuudesta, jossa vaaditaan juuri tämänkaltaisen yhteistyön vahvistamista. Ensinnäkin terveysteknologiaa, arvioinnin harmonisointia, keskittymistä hoidollisiin vaikutuksiin sekä sitä, että arviointi EU-tasolla tulisi sitovaksi. Ja tämä on hyvin pitkälti komission ajatusten mukainen ehdotus, tämä teidän ehdotuksemme, ja siksi haluan lämpimästi kiittää parlamenttia, erityisesti tätä valiokuntaa. Teidän tukenne on ollut meille keskeisen tärkeää viime vuosina, ja teidän panoksenne on ollut meille hyvin arvokasta. Nyt sitten äh, ehdotuksesta muutama äh, sana. Me menemme yksityiskohtiin jatkossa. Ehdotusten ja suositusten mukaisesti äh, komissio keskittyy tässä juuri kliinisiin aspekteihin. Eurooppalainen yhteistyö voi tässä osa-alueessa tarjota hyvin paljon lisäarvoa yhteisten terveysteknologian arviointien tekeminen neljällä osa-alueella hyödyttää kaikkein eniten. Ensinnäkin yhteiset lääkkeiden ja tiettyjen lääkinnällisten laitteiden kliiniset arvioinnit. Toiseksi tieteelliset kuulemiset, eli näiltä terveysteknologian arviointitahoilta voivat eri sidosryhmät hakea tietoja. Ja sitten tietenkin nousevien terveysteknologioiden Ähm, mm, niihin tutustuminen niin, että lupaavat teknologiat saavat jalansia. Ja sitten tietenkin vapaaehtoinen yhteistyö pakollisen ehdotuksen äh, toiminta-alan ulkopuolella, esimerkiksi keskittyminen myös terveysteknologiaan eikä niinkään nämä vain lääkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Eli tässä nyt luodaan lailliset ja Eh, järjestäytyneet puitteet jäsenvaltioille, jotta ne voivat tehdä yhteisiä arvioita uusista innovatiivisista terveysteknologioista ja verrata niitä olemassa oleviin. Yhteiset arviot tehdään lääkkeistä ja myös eh, markkinaa eh, lupa, viranomaiset tiivistävät yhteistyötään ja meillä on myös uudet Äh, hoidolliset indikaattorit, jotka ovat tulossa käyttöön. Sitten on tiettyjä korkean riskin laitteita, äh, joista sitten Euroopan unionin tason asiantuntijoilta voi äh, pyytää neuvoa. Näin ollen terveysteknologian arviointitahot Euroopan unionissa tulevat valitsemaan tiettyjä korkean riskin hoitomuotoja arvioitaviksi niin, että nämä arvioinnit voidaan tehdä yhdessä kautta Euroopan. Ehdotuksena avainkysymyksiä ovat muun muassa sen varmistaminen, että, ja, että yhteistyö lähtee jäsenvaltiotasolta ja että varmistetaan yhteisen hoidon ajanmukaisuus ja että kansalliset arviointiprosessit saavat tukea Euroopan unionin tasolta. Tietenkin jäsenvaltiot huolehtivat muista kuin kliinisistä ulottuvuuksista, kuten esimerkiksi taloudellisista vaikutuksista ja niiden arvioinnista myös jatkossa, mutta me tuemme kansallista päätöksentekoa. Kansalliset tahot huolehtivat niistä arvioinneista ja sitten eh, niistä keskustellaan koordinointiryhmässä. Ja tässä ryhmässä kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina ja heillä on yhtäläinen äänioikeus. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, toivon, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että tämä ehdotus on erittäin tasapainoinen, käytännönläheinen ehdotus ottaen huomioon eri eh, terveysteknologia-alojen erityispiirteet, ja tämä heijastuu myös eh, ehdotuksen eh, vaiheittaiseen käyttöönottoon, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat osallistua prosessiin siirtymäkauden aikana omaan tahtiinsa ja me tuemme tietenkin jäsenvaltioita tässä niin voimavarojen kuin asiantuntijoiden tuntijuudenkin suhteen. On tärkeää, että me saamme yhdenmukaisen terveysteknologian arviointimallin, joka toimii läpinäkyvästi, ottaen huomioon niin potilaat kuin kliiniset asiantuntijat kuin muutkin sidosryhmät. Lisäksi haluamme ajaa lisäarvoa kaikille eri tahoille, parantaa innovaatiota, taloudellista kannattavuutta ja pyrkiä saamaan innovatiivisia hoitomuotoja Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi. Pyrimme siis tehokkaaseen, läpinäkyvään, tehokkaaseen Euroopan unionin terveysteknologia-arviointiin. Tämä on uudenlaista EU-yhteistyötä ja se voi todella parantaa innovatiivisten terveysteknologioiden saatavuutta potilaille – olen viimeisten kahden kuukauden aikana eh, tavannut 27 Euroopan parlamentin jäsentä kertoakseni tästä ehdotuksesta ja kuullakseni teidän eh, ensimmäisiä reaktioitanne ja näihin keskusteluihin eh, pohjautuen voin nyt todeta seuraavaa, koska monet tätä kysyivät. Kyllä, yhteisten, yhteisten kliinisten arviointien tekemisen osallistumisen on oltava pakollista, jotta jäsenvaltiot voivat näitä kansallisen tason kokeita tuoda ikään kuin yhteiseen kokonaisuuteen. Ja mitä tulee lääkinnällisiin laitteisiin, emme me ole nyt ottamassa käyttöön mitään uusia vaatimuksia terveysteknologiaa valmistajille. Tässä myös pyritään välttämään epävarmuutta taikka olemaan luomatta uutta hallinnollista taakkaa. Mm, nyt odotetaan, että lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö astuu voimaan. Lisäksi halutaan keskitetty markkinoille päässy polku lääkinnällisille laitteille. Ehdotuksen kustannukset tulevat olemaan noin 13 miljoonaa euroa vuosittain eurooppalaista rahoitusta. Siis tarvitaan tämän verran, että järjestelmä saadaan täysin toimivaksi. Terveysministerit ovat kuulleet ehdotuksen ja neuvoston työryhmän ensimmäinen kokous on jo tällä puheenjohtajakaudella pidetty ja vastaanotto oli kaiken kaikkiaan hyvin myönteinen. Nyt tulevina kuukausina neuvoston työryhmä on suunnitellut kaksi kokousta pidettäväksi. Toivon, että niitä pidetään ennen kesää vielä lisää. Ja nyt puheenjohtaja, saamme varmasti hyvin rakentavan yhteistyön tältä pohjalta käyntiin. Ja minä luotankin nyt Euroopan parlamenttiin, että se mitä pikimmin nimittäin esittelijän ja varjoesittelijät ja Äh, hoitaa oman äh, keskustelunsa mitä pikimmin. Me nimittäin tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea saadaksemme tämän lainsäädännön valmiiksi ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja. Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen. Nyt kysymyksiä. Koordinaattorit ensin. Jokaiselle minuutti, herra Liise. Dank. Äh, no kiitos. Onpa mukavaa, että vihdoinkin saimme tämän ehdotuksen tuen ehdotusta. Mehän olemme sitä pitkään odottaneet ja on todella tärkeää välttää päällekkäistä työtä. Jos jäsenvaltiotkin tämän jossain vaiheessa ymmärtävät, niin hyvä niin, ja myös teollisuudelle olisi tärkeää välttää päällekkäisyyksiä. Nyt kysyisin, että mitenkä te määrittelisitte ymmärrettävästi sen rajan, joka vedetään tämän yhteisen arvioinnin välille yhtäältä ja sitten toisaalta sen välille, mikä jää jäsenvaltioille. Mielestäni tätä rajavetoa tulisi vielä tarkentaa. Toinen kysymys mielestäni on hyvin tärkeää, että puhutaan muustakin kuin siitä, että mitä arvioidaan luvansaannin jälkeen kliinisesti, ei vaan pitäisi puhua myös EMAN ja näiden arviointiviranomaisten yhteistyön vahvistamisesta ja ehkäpä investointeja voitaisiin kohdentaa entistä paremmin siihen, mikä to, sitä todellista lisäarvoa sitten viime kädessä luo, luo, niin että teollisuudella on ikään kuin suunnitteluvarmuutta. Viimeinen seikka, niin Euroopan parlamentin tämä valiokunnan toistuva vaatimus kannustimista, innovaatiokannustimista antibioottialalla. Minä alan tässä kyllä nyt menettää kärsivällisyyteen, niin kaikki sanovat, että kyllä on tärkeä aihe ja komissio sanoo, että kyllä on tärkeä aihe, mutta mitään konkreettista emme ole kuulleet. Voisiko komission jäsen kertoa, että missä mennään ja onko komissiolta tulossa vielä tänä vuonna lainsäädäntöehdotus. Joka päivä ihmisiä menettää henkensä, koska me emme toimi. Ja nyt on kyllä kiire. Kiitos. Thank you very much, Madame Dali. Rova Dali. Chair, um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari Andrew Kaitis teille siitä, että tulitte tänne ja esittelitte tämän ehdotuksen. Kuten tiedetään, niin tämä on äärimmäisen tärkeä asia, koska terveysteknologia-arviointi on erittäin tärkeä osa lainsäädäntöprosessia, kun laaditaan lakeja lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista. Ja sosiaalidemokraattithan ovat jo peräänkuluttaneet pitkään yhtenäistettyä terveysteknologia-arviointia Eurooppaan. Meillä on myös tästä lausunto. Me pidämme tätä erittäin tärkeänä asiana, koska olemme sitä mieltä, että harmonisoitu terveysteknologia-arviointi vähentää epätasa-arvoisuutta, parantaa tiettyihin hoitoihin mm, pääsyä, kaikkialla Euroopassa, ja tämä on paljon kustannustehokkaampaa kuin se, että jokainen jäsenvaltio erikseen arvioisi samat terveysteknologiat. Pari kysymystä kuitenkin, joihin haluaisin teidän vastaavan, koska minulle ei ole vielä selvää se, kuka EUn tasolla toteuttaa tämän käytännössä. Olemme keskustelleet tästä aiemmin. Haluaisin tietää, miksi ei maata ei kuultu. Sehän valvoo EU:ssa näitä asioita ja mitkä olivat ne syyt siihen, että tällainen päätös tehtiin. Ja sitten toinen seikka liittyy ajoitukseen, koska komission ehdotus tuli aika myöhäisessä vaiheessa. Haluaisin tietää, miten komissio voi varmistaa sen, että se voi toimia tällaisena välimiehenä, joka voi ää, tavallaan auttaa tässä prosessissa. Tehän olette tällainen välikäsi, joka, jonka tehtävän pitää huoli siitä, että lainsäädäntö menee eteenpäin. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot ovat myötämielisiä. Haluaisin tietää, kuinka vakuuttunut olette siitä, että jäsenvaltiot ö, ovat myötämielisiä tähän ehdotukseen. No, Kiitos. ECR bardzo cenna to Kiitoksia. Tämä on arvokas aloite. Olemme odottaneetkin sitä. Kaikki lääketieteen teknologian arvioinnit ovat tällaisia. Olen samaa mieltä kaikkien tavoitteiden kanssa, joita asiakirjassa on. Kuuleminen terveysteknologian harmonisointi ja erityisesti arviointidirektiivin harmonisointi, sitä jäsenvaltiota odottavat. Me haluamme vähentää päällekkäisiä tehtäviä toimia, jotka koskevat samaa teknologiaa. Ja selvästi tämä vähentää kustannuksia. Yhtä tärkeää on, e- että eri virastojen tieteellinen kapasiteetti ja teknologia on vaihtelee, viranomaisten rahoitus vaihtelee, asiantuntijoissa on eroja. Ehdotamme ehdotuksenne, että nämä virastot ryhmitettäisiin yhdeksi neuvontaksi neuvostaksi ja että ne laittaisivat yhden johtopäätöksen, se on hyvä. Mutta jotain kysymyksiä tämä herättää. Tämä teknologian arviointi tapahtuu EU-tasolla ja sitten on jotain jakajaa kansalliselle tasolle. Tämä koskee lääketessä teknologiaa, mutta myös esimerkiksi leikkauksissa käyttävää kirurgista teknologiaa. Tämä on todella tärkeää, koska kun lääkinnästä laitteista puhutaan, meillä on valtavasti tuottajia, valmistajia, jotka ovat pk-yrityksiä, ja uskon, että niillä ei ole paljonkaan vääntöä EUn tasolla. Uskon, että joitakin pitäisi jättää arvioinnin ulkopuolelle. Lähinnä taloudellisia vaikutuksia, mutta myös organisatorisia ja eettisiä. On maita, jotka eivät sitä tai tätä teknologiaa kannata eettisistä syistä. myös tarkistella sitä, mitään innovoivaa teknologiaa valitaan. Mutta tuen sitä, että lääkevirasto ei ole mukana, koska tämä ei koske sen ydin osaamista. Meisner. Kiitoksia. Alden nimissä haluan aivan äh, ensiksi kiittää aloitteesta, jota olemme kovasti odottaneet ja yleisesti ottaen pidämme tervetulleena ehdotusta ja Onhan se nyt järkevää, että asioita yhdenmukaistetaan, yksinkertaistetaan. Asia on hyvä hoitaa Euroopan tasolla. Muutama kysymys. Minähän olin Alden varjoesittelijä lääkeasetuskysymyksessä ja meillähän ei ole Euroopan laajuista keskitettyä lupajärjestelmää, miten se otetaan tässä huomioon. Ja sitten kun jäsenvaltioilla on kliinisten tutkimusten metodien suhteen erilaisia kantoja, niin eikö tästä pitäisi puhua aika laajalti, ottaen huomioon myös Euroopan parlamentin kannat. Nyt kuitenkin eh, te ette asetukseen ole ottaneet tätä asian puolta mukaan itse asetustekstiin, vaan delegoituun säädökseen. Kysyisin, että miksi ja mitenkä komissio huolehtii siitä, että otetaan huomioon erilaiset määräykset liittyen kliinisiin testeihin paní předsedající pane komisaři. Nejprve mi dovolte vám poděkovat za vámi předložený návrh. Osobně... Kiitoksia. Haluan kiittää tästä ehdotuksesta. Pidän sitä kyllä askelena oikeaan suuntaan. Vaikuttaa siltä, että olette ottaneet huomioon meidän päätöslauselmamme viime vuodelta ja siinä tehdyt ehdotukset. Ja, äm, kuinka se nyt oikein on, kun puhutaan terveydenhuoltoalasta, niin usein komissio ei välttämättä kuule Euroopan parlamenttia niinkään. Ja eh, siksipä eh, tämä on ihan eh, kiitettävällä tolalla tällä kertaa. Toisaalta olen kyllä hiukan pettynyt sitä, että pakollinen taloudellisten kustannusten vaikutusarviointi ei ehdotukseen sisälly, mutta Tässähän ollaan vasta tien alussa ja tiedän, että ehdotusta tehdessänne, valmistellessanne teitä painostettiin kovasti, erityisesti vanhojen jäsenvaltioiden taholta, jotka eivät halunneet tätä kustannusarviota mukaan, mutta uudemmista jäsenvaltioista tai pienistä jäsenvaltioista tulevat taut kyllä tätä kovasti kaipaavat. Tsekin tasavallalla on hyvin suuria ongelmia, kun puhutaan äh, lääkinnällisten äh, tuotteiden hinnoista ja hinta neuvotteluista. Me emme ole neuvottelukumppanina kovinkaan äh, vahvassa asemassa. Ja sitten vielä rinnakkaisvienti rikkaammat maat rikastuvat meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kustannuksella. Ja minä toivoisin, että teidän ehdotuksenne ei nyt vesittyisi, sillä tavoite, jonka olette tässä esittäneet, on meille kaikille tärkeä. Mitä tarkoitan täällä? No, tarkoitan sitä, että meidän täytyy vielä saada tämä ehdotus läpi tämän lainsäädäntökauden aikana. Ja toivon, että myös Bulgaria puheenjohtaja valtiona tähän pyrkii. Me parlamentissa olemme valmiina. Me haluamme työn nopean päätöksen ja toivon, että tuette meitä tässä ja että myös jäsenvaltiot tekevät oman osuutensa, että koko lainsäädäntö saadaan ennen Euroopan parlamentin lainsäädäntökauden päättymistä voimaan koska sitten jäsenvaltioilla on tietenkin vielä aikaa siirtymäkauden ajan ottaa tämä käyttöön. Rova Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari tästä esityksestä. Tämä aihe on erittäin tärkeä, sitä ei voi turhaan korostaa. Lääketieteellinen ja tekninen kehitys on ollut hyvin kivasta ja se askarruttaakin. Te puhuitte neljästä hyvin erilaisesta alueesta. Ensinnäkin lääkkeiden arvioinnista, lääkinnällisten laitteiden arvioinnista. No, se on yksi asia. Sitten tietysti lääkäreiden ja hoitajien tekninen osaaminen, se on yksi asia. Ja sitten tieteellisen yhteisön kuuleminen ja koulutus, sitten uusien hoitomuotojen yksilöiminen ja uusien tautien yksilöiminen. Tällainenhän vie usein aikaa 50 vuottakin. Ja tietenkin arviointi on asia, joka, jonka tietenkin täytyy olla kokonaisvaltaista. Ja kun ajatellaan vaikkapa hoitohenkilökunnan ja potilaiden suhdetta, ja kun ajatellaan kuinka nopeasti teknologiat kehittyvät, niin tässä on myös eettisiä kysymyksiä, hoidon laatuun liittyviä kysymyksiä, ja on pohdittava sitä, ketkä ovat ne potilaat, jotka lopulta hyötyvät tästä nopeasta hoitojen kehi, mm, kehittymisestä. Tietenkin, niin no, me EPPssä pidämme hoidon, siis lä, lä, lä, lääkinnällisen hoidon hoitoasiana, jonka tulisi olla kaikkien eurooppalaisten saatavissa ja myös lääkintähenkilökunnan todistusten täytyy olla vast- toisiaan vastaavia. Siinä ensimmäinen kysymyskierros. Nyt komission jäsen voi puhua ja sitten toinen kierros. Kiitoksia. About, uh, uh... Ja haluan kiittää Peter Liiseä kysymyksestä, eli miten äh, tehdään rajankäyntiä kliinisen ja ei-kliinisen alueen välillä. Minun mielestäni tämä ehdotus on aika selkeä. Se osoittaa sen, että me noudatamme tässä subsidiariteettiperiaatetta, koska me puhumme mahdollisuuksista muun muassa keskustella hinnoittelukysymyksistä ja korvauskysymyksistä. Se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltoihin. Ja me pyrimme olemaan mahdollisimman oikeasuhtaisia tässä ehdotuksessamme, jotta emme kajoa jäsenvaltioiden toimivaltoihin. Ehdotuksemme kuitenkin perustuu sisäiseen markkina-asetukseen, sisämarkkinoiden sisämarkkina-asetuksen, ja kun tätä ajatusta katsotaan sisämarkkinoiden ää, näkökulmasta, niin me noudattelemme eettistä ohjetta 115. 140 puhuja korjaa. Tämä on SEUT-sopimuksen artikla siis. Ja me, meillä olemme kyllä selvillä vesillä siitä, mitä jäsenvaltiotasolla täytyy tehdä, ja me ehdotamme tässä ainoastaan vapaaehtoista yhteistyötä. Jos jotkut jäsenvaltiot päättävät, että että ne haluavat tehdä yhteistyötä terveysteknologia-arvioinnin parissa sekä kliinisellä että ei-kliinisellä alalla, niin voivat yhdessä tällaista tehdä, erityisesti sellaisilla alueilla, jossa, kun puhutaan hyvin harvinaisista sairauksista, kun potilaiden lukumäärä on aika pieni koko EU-ssa, tuolloin arvioinnin tekeminen on järkevää jäsenvaltioiden yhteistyössä niin, että nähdään koko kuva. Ja meidän ehdotuksemme perustuu siihen, että pakollinen omaksuminen. Pakollisuus liittyy ainoastaan kliiniseen alueeseen, ei kliinisillä aloilla. Tämä on jäsenvaltioiden oma asia. Ja tietenkin me ehdotamme myös tällaista turvalauseketta. Joillain jäsenvaltiollahan on omat erityispiirteensä ja voivat uudelleen arvioida näitä kliinisiä arviointeja, mutta näiden jäsenvaltioiden täytyy perustella tämä toimintansa, tiedottaa siitä ja noudattaa kriteereitä, jotka liittyvät tällaiseen lisäkliiniseen arviointiin, josta näkevät tarpeen sille. Ja kun nyt puhutaan siitä, miten voisimme rohkaista – miten voisimme rohkaista äh, erilaisia kehittäjiä investoimaan enemmän ja katsomaan uuden terveysteknologian tulevaisuuteen, niin meidän ehdotuksemme meidän ehdotuksessamme pohditaan muun muassa mahdollisuuksia toteuttaa tällaista äh, näköala mm, näköalatutkimusta, skannataan horisonttia ja ohjataan näitä uusien hoitomuotojen kehittäjiä toteuttamaan erilaisia investointisuunnitelmia, pohtimaan, minkälaisia uusia teknologioita on horisontissa näkyvissä tulossa ja tutkimaan niitä. Ja sitten tässä meidän mekanismissamme, kannustinmekanismissamme puhutaan myös antibiooteista – en nyt ole vielä valmis vastaamaan tähän antibiootteja koskevaan kysymykseen, koska komissio ei ole vielä saanut valmiiksi kertomusta, jossa tarkastellaan kaikkia kannustinmekanismeja, joita meillä on käytössämme. Mutta me saamme tämän kertomuksen valmiiksi tämän, tämän vuoden loppuun mennessä. Tuolloin meillä on parempi yleiskäsitys ja voimme keskustella uusista aloitteista. Sitten täällä puhuttiin EMAasta ja siitä, että voitaisiin ehkä kehittää uusia kannustinmalleja. No me olemme jo käyneet keskustelua tiedemiesten kanssa, kehittäjien kanssa. Ja tällä hetkellä me keskustelemme mahdollisuudesta järjestää ehkäpä pyöreän pöydän keskusteluita syksyllä ehkä, niin että voisimme paremmin ymmärtää näitä eri kannustinmalleja, niiden yhteen toimivuutta. Ja on myös pidettävä mielessä eri mahdollisuudet ähm, siitä, että voisimme äh, perustaa tällaisia ohjauskeskuksia, joiden perusteella, joiden pohjalta uusia malleja voitaisiin kehitellä. No, tämä kertomus on kuitenkin vasta tulossa. Ja kun puhutaan Dallin esiin ottamasta kysymyksestä, eli siitä, miksi EMAA ei oteta huomioon meidän ehdotuksessamme – No, meillähän on Euroopan parlamentin lausunto, jossa pyydetään, että uusia elimiä ei luotaisi, ja olemme myös käyneet paljon keskusteluita, joiden perusteella ei ole oltu kauhean myötämielisiä sille, että EMA olisi mukana terveysteknologia-arvioinnissa. Ja meidän rakenteemme perustuu siihen, että meillä on pysyvä sihteeristö, joka perustetaan komission yhteyteen, mutta tietenkin tämä prosessi on jäsenvaltiovetoinen ja siksi meidän täytyy antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus esittää vuotuinen työohjelma. Jäsenvaltiot päättävät, mitä terveysteknologioita arvioidaan ja tällä tavalla jäsenvaltiot saavat aikaan varhaisessa vaiheessa yhteistyötä, joka perustuu juuri tähän yhteiseen konsultaatiomekanismiin. Ja EMA kyllä osallistuu terveysteknologia-arviointi koordinaatioryhmien toimintaan. Ja erityisesti kun puhutaan myyntilupaprosesseista ja niin EMA kyllä tekee yhteistyötä näiden toimielinten kanssa. Eli ihan samanlainen yhteistyö ja jatkuu kuin aiemminkin. Ja ajasta puheen ollen meidän täytyy paremmin rohkaista jäsenvaltioita, jotta ne antaisivat meille oman panoksensa ennen kuin saamme tämän meidän ehdotuksemme valmiiksi. Toivottavasti tämä prosessi menee nopeasti eteenpäin jo ennen seuraavaa tämän vaalikauden päättymistä. Me olemme kehitelleet tätä omaa ehdotustamme ja nyt me jatkamme keskustelua, rohkaisemme jäsenvaltioita – rohkaisemme jäsenvaltioita perehtymään tähän ehdotukseen, jotta ne paremmin ymmärtäisivät meidän tavoitteemme. Komitologiaprosessi täytyy saada aikaan kolmen vuoden aikana ja sitten menee toiset kolme vuotta siihen, että jäsenvaltiot voivat sopeuttaa uudet ja omat järjestelmänsä tähän uuteen yhteistyömalliin. Eli kuusi vuotta tässä kaiken kaikkiaan menee sen jälkeen, kun lainsäädäntö on hyväksytty. Me olemme valmiit tekemään parhaamme, olemme valmis, komis, valmiit komissiossa kuulemaan jäsenvaltioita, haluamme kuulla äm, jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia. Ja olen iloinen niistä myönteisluonteisista keskusteluista, joita muun muassa neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä on käyty. Ja on tietysti selvää, että meidän täytyy saada jäsenvaltiot samoille linjoille. Sitä ennen tietysti täytyy keskustella kaikista erilaisista kysymyksistä myös teknisellä tasolla. Parlamentin jäsen Pieha esitti kysymyksen siitä, miten näitä uusia lääke- lääketieteellisiä teknologioita valitaan. No, tämä on jäsenvaltiovetoinen prosessi. Yhtäältä me ehdotamme ryhmää, jonka velvollisuus olisi seurata sitä, mitä horisontissa siintää. Se on tätä horisontin skannausta, tilanteen kartoittamista. Eli tämän ryhmän täytyy kartoittaa tilannetta, minkälaisia teknologioita tulevaisuudessa, siis noin viiden kymmenen vuoden aikana tuleman pitää. Ja jäsenvaltioiden tehtävä on sitten päättää, mitkä teknologiat valitsevat. Ja mitkä teknologiat ovat mukaan vuotuisiin työohjelmiinsa. On myös tärkeää, että koordinointiryhmä ehtii aloittaa yhteisen kliinisen arviointityönsä. Valinta on siis jäsenvaltioiden käsissä, mutta yhteistyö EMAn kanssa on todella tarpeellista, koska myyntilupaprosessi keskitetään EUn tasolle. Se on ainoa keino voida tehdä yhteistyötä – Eli se, että jäsenvaltioiden koordinointiryhmä ja EMA tekevät yhteistyötä. Ja se kyllä näkyy myös meidän lakiehdotuksessammekin. Meissner esitti kysymyksen laajasta julkisesta keskustelusta ja siitä, miten voidaan taata demokraattinen avoimuus. Me kyllä näemme mahdollisuuksia ottaa muun muassa potilasjärjestöjä terveysteknologia-arviointiin, myös yliopistoja tiedemaailmaa, koska tarvitsemme laajaa keskustelua laajaa keskustelua kliinisistä normeista ja standardeista. Meidän täytyy voida keskustella siitä, minkälaista kliinistä tietoa ja dataa on saatavilla. Kun me puhumme kriteereistä, niin tietenkin joitain kriteereitäkin täytyy olla. Ajattelen tässä tietosuojakysymyksiä. Rohkaisisin jäsenvaltioita antamaan tietoa, kliinisen, kliinistä tietoa, jotta yhteistyö on mahdollista. Näistä asioista on toki keskusteltava. Ja kun nyt otetaan, tietysti on otettava huomioon uudet tietosuojavaatimukset. No, oli miten oli. Laajaa julkista keskustelua tarvitaan ja uskon, että tiedeyhteisö, yliopistot, potilasjärjestöt voivat tehdä oman työnsä, olla aktiivisia. Sitten täällä esitettiin kysymys siitä, minkälaisia mahdollisuuksia on saada täysimittainen terveysteknologia-arviointi. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että tietyillä aloilla, kun puhutaan vaikkapa harvinaisista sairauksista, joissa EU-ssa potilaita on hyvin vähän, niin ei tietenkään ei ole mitään syytä tehdä taloudellista arviointia vaikkapa Liettuassa tai Kyproksessa, jossa on ehkäpä sataa tai 300 potilasta, jotka kärsivät jostain tietyistä taudeista, kun tiedetään, että kokona, koko, Euroopassa kokonaisuudessaan on ehkäpä 8000 tällaista ää, ähm, potilasta. Tällöin tarvitaan Euroopan laajuista toimintaa. Tällä tavalla saamme mittakaavaetua, niin saamme myös hinnoittelu- ja korvausalalla hyötyä. Me ehdotamme tällaista vapaaehtoista yhteistyötä. Jäsenvaltiot itse voivat päättää ja toimia yhdessä. Juuri siksi, että saavat taloudellista hyötyä. Täällä myös kysymys miten tämä nyt sanoisin, miten, siitä miten suhteutetaan suuret yhtiöt, monikansalliset yhtiöt ja toisaalta potilaan etu. No meidän ehdotuksemme kyllä takaa avoimuuden ja se varmasti parantaa hoitoon pääsyä eikä ole väliä sillä, minkä, mikä yhtiö, lääkeyhtiö tai lääkinnällisiä laitteita valmisteleva yhtiö tässä on mukana. Meidän ehdotuksemme auttaa edistämään potilaiden oikeuksia innovatiivisiin hoitoihin ja takaa myös terveydenhoitojärjestelmien kestävyyden ja tarjoaa myös selkeitä sääntöjä ja avoimuutta myös hinnoittelukysymyksissä. Kiitos. Nyt toinen kysymyskierros. Toivottavasti minuutti per puhuja. Rava että Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Näin me parannamme arvioiden menettelyä ja voimme ajatella, että potilaat saavat nopeammin käyttöönsä lääketieteellisiä innovaatioita ja teknologiaa. Olen tyytyväinen jossakin jäsenvaltiossa lääketieteellisen teknologian arviot tulevat teollisuuden vaaralta tässä rahoituskomissiolta ja sen valtiolta. Totta kai on kansallisia viranomaisia, jotka pelkäävät, että tulot pienelevät. Mitä voitte vastata? Ja sitten tämä jäsenvaltioiden vetämään hallinta, jossa joutuu miksi te ole ajatelleet antaa tätä tehtävää Euroopan lääkevirastolle. Miten päätöksiä tehdään, jos jäsenvaltioiden kesken on eri syöttää yhteisestä työohjelmasta? Ja lopuksi, yleensä tämä raja on epäselvä Tämä demarkaatio, tämä on puhtaasti kliinisen ja, ja puhtaasti taloudellisen puolen välillä te, laitteiden teknologian arvioinnissa. Miten te ratkaisitte nämä ongelmat? Uh, thank you very much. Madame Cabezon. Cabezon Ruiz. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen ihan nopeasti. Olen tyytyväinen, että saimme tämän aloitteen Tämä on yksi niitä aloitteita, jotka tarjoavat lisäarvoa eurooppalaisille ja myös Euroopan terveydenhuoltojärjestelmille sekä teollisuudelle. Ja te todella sanotte, että kyse on siitä, että parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja tutkimuksen laatua. Yksi kysymys. Minun mielestäni tämä on oikein hyvä työn pohja, mutta kyllä täältä aika monia yksityiskohtia vielä jää uupumaan ja meidän täytyy tätä kyllä täydentää. Olen siitä Äh, huolissani, että te jätätte ikään kuin lainsäädäntökauden toiseen vaiheeseen tai lainsäädännön toiseen vaiheeseen kliinisten testien äh, yhdenmukaisuuden ja vertailun. Äh, eli tätä pidän huolestuttavana ja me haluamme luonnollisesti parantaa potilaiden tilannetta ennen kaikkea. Meillä on nyt sellainen vaara, että nämä arviot itse asiassa lisäävät painetta, joka kohdistuu jäsenvaltioihin, mutta tämä ei suinkaan takaa kuitenkaan potilaiden hoidon saatavuutta. Rapini. Kiitoksia. Anteeksi, oli vähän muuta tekemistä, joten olin pois paikalta. Niin minäkin haluaisin ilmaista ilahtuneisuuteni tähän ehdotukseen. Haluaisin vielä tietää, mitä komissaari on mieltä siitä, että miten jäsenvaltiot voivat vakuuttaa siitä, että näiden tietojen käyttäminen on hyödyllistä. Sehän ei ole välttämättä pakollista. Jotkut jäsenvaltiothan tiettävästi ovat vähän hana, vastahankaisia. Ja vaikka ää, tämä ehdotus ei välttämättä olekaan ää, aivan täydellinen, ää, pitäisi ajatella vähän enemmän näitä lääkkeitä, esimerkiksi juuri harvinaisiin sairauksiin liittyviä lääkkeitä. Miten niihin suhtaudutaan? Kadenbach. Kadenbach. Last speaker. Ein herzliches Dankeschön. Äh, Lämpimät kiitokset minultakin. Ryhmäni pitää komission ehdotusta erittäin tervetulleena. Alusta alkaen kuitenkin jo ehkä muuttaisin otsikkoa hiukan, että tästä, tähän tulisi eh, vielä yksi sana eteen, eli että kyse olisi kliinisen teknologian arvioinnista, kliinisestä arvioinnista. Eli kun puhutaan terveysteknologian arvioinnista, niin se voi toteutua ainoastaan siinä tapauksessa, että myös sosiaalinen, taloudellinen ja eettinen ulottuvuus otetaan huomioon. Tätä selvennystä ehkä tarvittaisiin toiseksi, ja tähän on viitattu jo useaan otteeseen. Meillä on säännöstö, enemmistö, vai onko meillä sääntöjä siitä, miten näissä työryhmissä tehdään sitten enemmistöpäätökset, onko kyse monimutkaisesta laskentakaaviosta siitä, kuinka moni jäsenvaltio tai kuinka mm, moni väestömäärältään minkäkin kokoinen jäsenvaltio kannattaa. Ja jos, sitten vielä yksi kysymys, jos määräykset eivät täytäntöön tule täytäntöönpannuksi, niin onko jonkinnäköisiä seuraamuksia harkittu? Voidaanko langettaa seuraamuksia? That concludes our round of Kiitos ja siinä kysymyskierros. Pyydän. Aloitetaan seuraava Kahnenbachin kysymyksestä, jos sopii, koskien määritelmää. kun mitä kliininen ja kliininen merkitsee teknologian arvioinnissa. Jäsenvaltioiden päätettävänä tekevät ne täys kattavan teknologian arvion. Tässä on jotakin vaihtoehtoja yhteistyöhön. tiedon. On erittäin kapeita alueita, ja esimerkiksi harvinaiset sairaudet. Siinä herää kysymys kattavasta arvioinnista. Jos potilaita on 17 000 koko Euroopassa, ei kannata tehdä joka maassa arvioita, mutta kannattaisi rohkaista ja se vältetään ymmärtämään tämä asia. Sosiaaliset taloudelliset organisaatiot lailliset juridiset aspektit, eettiset aspektit. Ja se välttämättä eroivat kovasti näissä asioissa, mutta tässäkin tapauksessa on hyvin mahdollisuuksia päästä erojen yli ja tehdä kattava tekno- terveysteknologinen arvio. Olen samaa mieltä. Nyt olemme ehdottaneet tätä pragmaattista lähestymistapaa, koska vastustusta on monilla alueilla äänestäminen yksi maa, yksi ääni. Ja se on yksimielisyys vain, jos ei yksinkertainen enemmistö, ei muuta. Muuten meillä olisi näitä ää, e, vähemmistöjä, jotka voivat estää päätöksen. Hallinta olisi hankalaa. Jäsenvaltioiden on päätettävä, mutta komissio ehdottaa kon, kahta vaihtoehtoa konsensusta tai, tai sitten, jos ei, niin yksinkertainen enemmistö. Oikeastaan on Roth. Ja sitten kysymyksen, ja, ja, jonka mukaan yksityiskohtia tarvitaan enemmän. Mä olen samaa mieltä, jossakin tapauksessa tarvitaan, mutta tehdään se ja delegoitujen säännösten avulla. Tämä on paljon herkkiä kysymyksiä. Joskus on vaikea nähdä ero kliinisen ja ei-kliinisen välillä. On paljon yksityiskohtia. Tehdään se delegoitujen ja täytäntöpäin säädösten avulla. Keskustellaan tästä teknisellä tasolla. Olen samaa mieltä. Jos teillä on ehdotuksia selkeyden lisäämiseksi, olen oikein tyytyväinen. Komission avoin neuvottelussa parlamentin neuvoston kanssa miettien miettimään, miten selkeyttä lisätään. Rova Gardini kysyi, miten jäsenvaltiot voidaan vakuuttaa. Saari sanoi, minulla on vain yksi työkalu, kärsivällisyys. Kärsivällisyys auttaa. Kysymys on hoitoon pääsystä, hoidon saatavuudesta. Kysymyksessä on potilaiden oikeus saada innovoivaa hoitoa nyt. Kaikkien isänvaltioiden pitäisi ymmärtää tämä. Miksi me teemme terveysteknologiaa? Koska potilas on keskiössä. luvan saannista hoitoa saattaa kestää 5-7 vuotta. Miten hoidon saatavuus? Sitten täytyy sitä kysymyksiä. Me teemme työtä potilaiden vuoksi. Ymmärrän, että jälkeisellä on argumentteja, jotka pohjautuvat niiden omiin järjestelmiin, mutta tuntuu omien järjestelmien puitteissa – Isolla mailla on hyvä mahdollisuus puhua kaikkien puolesta. Potilaat mielessä, riippumatta siitä, missä potilaat ovat isossa tai pienessä maassa. Totta kai me pyrimme rohkaisemaan neuvostoa toimimaan aktiivisesti lasken Bulgarian varaan Bulgarian täytyy järjestää tämän teknisen kokouksen puheenjohtajakautensa aikana, ovat sitä siirtää tehtävää Itävallan Itävalta millään edistää tätä. suhtaan optimistisesti siihen, että voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että lopputulos saataisiin aikaan Starvan Grostetin kysymys jäsenvaltiot voivat äh, rap, raportoida, mutta jos me... Mutta se kaikki se järjestelmässä ole äh, raportoivan maa voidaan valita ja siinä tapauksessa ja budjetista voidaan maksaa tästä, mutta kysyt, miksi me valinneet Euroopan lääkevirastoa? ja samalla erilaisia näkemyksiä. Täytyy ymmärtää, että nyt meillä ei ole määräenemmistöä mennä pitemmälle. Ajatuksena on hyvin konkreettinen. Emme ole valmiita luomaan uutta virastoa. Emme ole valmiita pyytämään olemassa olevia virastoja toimimaan. Nyt on meidän päätettävä – tehtävä olisi ehdotuksia. Me tarvitsemme konsensusta. Olen hyvin varovainen uuden ehdottamisen suhteen. Paljon kiitoksia komission jäsen. Ja käytettävyydestänne. Työn alussa yritämme parhaamme. ajatustenne kanssa ja ehdotuksenne kanssa. Paljon kiitoksia. Nähdään. Tavataan uudestaan. Now we can move to the voting session. Ja nyt äänestys. Toivottavasti on kortit pöydällä. Ready? Okay, so first vote is on the objection. Ensimmäinen koskee vastalausetta tupakkatuotteiden seurantajärjestelmästä. Herra Omarjin ehdotus. Elektroninen äänestys ja alkaa. And the vote is closed. And it is rejected. Hylätty. Seuraava koskee GMO-maisin markkinoille päästämistä. 874278034 89034 NK603. Yksi äänestys. Äänestys alkaa.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 Seuraava vastalause koskee GMO-maisiin autorisoinnin uudistamista. 59122, yksi äänestys, joka alkaa. And the vote is closed. Oh, Alde has one to... Aldella on yksi ääni liikaa. Tilanne on korjattu. Ja se on hyväksytty. Ja nyt äänestys. Kosmettisten tuotteiden eläinkokeiden globaali lopettaminen kompromissi yksi puolesta vastaan. Hyväksytty 19 puolesta vastaan. Hylätty 20 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. And the vote is closed. And it is adopted. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 31. And the vote is closed. And it is adopted. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan ja hyväksytty. 53 yksi puolesta vastaan ja hylätty. Toinen osa, äh, 55 puolesta vastaan ja hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä tarkastetaan 56. And the vote is closed. Adopt. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 12 puolesta vastaa tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaa tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaa tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaa tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. It's closed and it is adopted. Hyväksytty. Ja seuraavaksi ja viimeiseksi ehdotus direkt neuvoston ja parlamentin direktiivissä, jossa muutetaan yhteisen menettelyyn Newcastlein sairauden kontrolloimiseksi. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys elektronisesti on the vote is closed. It is. Vastus päättyy hyväksytty. Ja mandaatista ei tarvitsekaan äänestää. Siinä se. Paljon kiitoksia yhteistyöstä. Tavataan iltapäivällä. Hyvää lounasta.